La seduta è ripresa. Kokous jatkuu. Ensinnäkin tiedossa. Mm, Italian valtioneuvoston ja kassaatiotuomioistuimen päätöksellä 6. kesäkuuta 2011 on valittu, tai valittu, valituksi Euroopan parlamentti ja Popolilla Libertaa puolueesta Koillis-Italiasta Giuseppe Carden, joka korvaa sitten Giovanni Collinon jonka vaalipiiri oli juuri Koillis Italian vaalipiiri. Ja tämä on tullut voimaan. Parlamentti on todennut tämän päätöksen 6.6.2011. Tervetuloa kollega tänne parlamenttiin. Il processo verbale. Eilisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyt tekstit ovat myös jaettu. Jos teillä on kommentteja näihin, jos ei kommentteja ole, niin Pöytäkirjat on hyväksytty. Esityslistalla on tällä hetkellä neuvosto- ja komissio julkilausumat Unkarin tarkistettuun perustuslakiin. Ensin puheenvuoro ministeri Kyörille. Olkaa hyvä. madam president commissioner honourable members the treaty Hyvä puhemies, arvon edustajat. Perustamissopimus ei anna oikeuksia